pitkän keskustelun päättämiseksi, niin totean, että minulle on ilo toivottaa tänne tervetulleeksi kaksi hyvin rohkeaa ihmisoikeuksien puolustajaa Azerbaidžanista Leila ja Arif Yunos sekä heidän urheatyttärensä, jotka ovat täällä meidän seuranamme tänään ja toivottavasti yhdytte näihin tervetuloa toivotuksiin, hyvät kollegat. Muistatte varmasti kaikki, että vuonna 2014 Leila Junos oli Saharov-palkintoehdokkaana ja olimme hyvin huolissamme hänen turvalli- äh, anteeksi, terveystilastaan vankeuden vuoksi ja Euroopan parlamentti panosti valtavasti hänen vapauttamiseensa ja yhteistyöhön Azerbaidžanin viranomaisten kanssa. Ja hän pääsikin lopulta vapaaksi ja pääsi matkustamaan pois maasta. Siksi on hienoa, että saamme nyt nähdä hänet täällä ja voimme kiittää häntä hänen panoksestaan ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolesta. Toivotamme teille, Leila Jonos, kaikkea hyvää ja parasta terveyttä ja menestystä jatkossa elämässänne ja toivottavasti jatkatte hyvää työtä. Ne Hienoa, että olette täällä tänään. So, jetzt hat Federica Mogherini. Ja nyt sitten Federica Mogherini voi vastata puheenvuoroihin. Uh, kiitoksia puhemies. Haluan toivottaa itsekin tervetulleeksi nämä ystävät.